Ensimmäinen kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu rahoitusvälineistä. Tässä on useampia mietintöjä. Ensinnäkin suosituin toisen käsittelyn Görensiltä, kehitysyhteistyön rahoitusväline. Sitten suositus toisen käsittelyyn Lohvilleriltä ja Galilta, demokratian ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline – sitten suositus toiseen käsittelyyn Mitchelliltä, kehitysyhteistyön rahoitusväline. Ja suositus toiseen käsittelyyn Scholzilta, teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen. Kaikki esittelijät saavat puheenvuoron ja ensimmäisen puheenvuoron saa Görens. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Le projet de règlement instituant Kiitos puhemies. Tämä asetus ö, muutos liittyy banaanikauppaan ja kehitysmaihin. Ja tämä on toinen käsittely. Ensimmäisessä käsittelyssä on yritetty tuoda mahdollisimman paljon hyviä asioita AKT-maiden kannalta, jotka vievät banaaneja. Niiden tilanne on huonontunut Tällä tavalla yritetään asetuksen kautta saattaa loppuun erilaiset kauppajärjestelyt tullien osalta. Bananin hinta vuoteen 2017 tuet tulevat vähenemään asteittain, mutta Eurooppaan tulevat banaanit tulevat hyötymään alemmista maksuista ja tilanteesta tulee suositumpi näille maille sopimuksen voiman astumisen jälkeen, koska tässä on erilaisia lisätoimia neuvoteltu Euroopan unionin kanssa. Meidän kehitysvaliokuntamme, jossa olen esittelijä, on onnistunut ensimmäisessä käsittelyssä saamaan läpi parannuksia verrattuna alkuperäiseen tekstiin. Muun muassa tässä korostetaan nyt köyhyyden torjumista ja elinolosuhteiden parantamista. Nämä ovat tärkeimpiä toimia tässä. Toiseksikin pienviljelijät ja pienyritykset, niitä pidetään tärkeimpinä edunsaajina tässä toiminnassa. Kolmanneksi tämä asetus erityisesti ottaa huomioon ympäristön, terveyden ja työlainsäädännön. Neljänneksi tässä halutaan tuoda avoimuutta rahoituksen jakamiselle. Ja viimeiseksi tämä on väliaikainen toimi, joka täytyy tarkistaa 18 kuukautta ennen ohjelman loppumista. Lisäisin tähän vielä, hyvä puhemies, että parlamentti ja neuvosto ovat löytäneet yhteisymmärryksen näiden liitännäistoimien rahoituksesta vuosille 2010-2011. Ja kaikki nämä toimet vastaavat vahvasti AKT-maiden odotuksiin. Ainut ristiriita liittyy tässä horisontaaliseen delegoitujen säädösten soveltamiseen. Lissabonin sopimuksen artiklassa 290 annetaan Euroopan parlamentille oikeus vaatia tätä. Euroopan parlamentti haluaa oman sanansa sanottavaksi komission tekemien strategisten päätösten osalta, kun ajatellaan ulkoisten toimien rahoittamista. Tähän asti neuvosto ei ole suostunut antamaan Euroopan parlamentille sitä roolia, joka sillä pitäisi olla rahoitusvälineiden valvonnassa. Jotta asiat tulisivat nyt selväksi ja hyvin vahvasti vielä korostaisin tätä, me kieltäydymme tässä siitä, että meitä ei kuunnella. Meidän parlamenttimme ja kehitysvaliokunta ö, joka päivässä työssään huomaa, että parlamenttia ei oteta asianmukaisesti huomioon. Todella kehottaisin kollegoja vahvasti tukemaan tässä toisessa käsittelyssä tätä meidän tekstiämme. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava esittelijä on Lohbile, myöskin neljä minuuttia arvoisa puhemies. Ihmisoikeuksien ja demokraattisten rakenteiden kehittäminen ja vahvistaminen sekä korruptiovastainen taistelu kuuluvat niiden vaatimusten joukkoon, joukkoon, joita Tunisiassa ja Jemenissä kaduille tulleet kansalaiset ovat esittäneet muutosten aikaansaamiseksi, jotta Maghreb ja Arabian maailmassa ihmisilläkin olisi oikeus vapaisiin vaaleihin, yhteiskunnalliseen toimintaan ja vapaaseen mielenilmaisuun. Me haluamme ajaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa tukemalla tätä toimintaa ja näissä kyseisissä maissa me emme ole voineet toimia kovinkaan tehokkaasti, koska siellä olosuhteet ovat pitkälti sitä mieltä, että toisin ajattelevat joutuivat kokemaan kidutusta ja vainoa. Eilen työryhmätasolla kuulimme, että komissio on jo laatinut yksityiskohtaisia suunnitelmia käyttääkseen rahoitusvälinettä sillä tavalla, että lähi, ja pitkällä aikavälillä saadaan aikaiseksi todellisia muutoksia järjestelmään, jotta voidaan tukea esimerkiksi Tunisia ja olisi hyvä, jos saisimme aikaiseksi tästä sellaisen mallin, jota voidaan käyttää myöskin muissa maissa, jos tällaisia todellisia mullistavia muutoksia on edessä. Toivottavasti komissio huomioi parlamentin Tunisian valtuuskunnan kokemukset, kuten esimerkiksi kommenttimme oikeusjärjestelmän kehittämiseksi. Demokratian ja ihmisoikeusjärjestelmän edistämistä koskeva rahoitusväline, Se pitäisi olla sellainen, että se tukisi kaikkia niitä, jotka pyrkivät parantamaan ihmisoikeustilannetta maassa. Kyse voi olla hallituksesta, kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt tai myöskin yksittäiset henkilöt he kaipaavat taistelussaan tukea. Tämä on hyvä rakennelma erityisesti siitä syystä, että tarvittaessa se mahdollistaa myöskin sen, että ilman asianomaisen hallituksen lupaa toimia voidaan toteuttaa. Minun mielestäni me emme tällä tavalla puutu maan sisäisiin toimiin, sillä ihmisoikeuksien luonteeseen kuuluu se, että voidaan toimia myöskin hallituksen tahtoa tahdon vastaisesti. On tietenkin selvää, että yksittäisiä projekteja ja priorisointia toteutettaessa on suoritettava valvontaa ja kriittisesti arvioitava tehtyjä toimia. Tämä väline ei ole kovinkaan vanha, joten tästä syystä vielä ei kannata tehdä mitään ratkaisevaa arviointia, mutta tärkeämpää on, että että me valmistelemme kattavaa arviointia, sillä sen tarkoituksena pitäisi olla se, että me voimme kuvastaa, miten eri välineet ovat toimineet ja tarvittaessa me voisimme muuttaa myöskin priorisointiamme ja työskentelytapojamme. Rahoitusvälineiden, rahoitusvälineiden välinen täydennettävyys on yksi perus lähtökohta, mutta olemme kuitenkin aina vain havainneet uudestaan ja uudestaan, että näillä pienillä rahoitusvälineillä voidaan rahoittaa sellaisia välineitä, jotka on linkitetty liittyy mahdollisesti alueellisiin välineisiin. Tämä liittyy myöskin ihmisoikeuskysymyksistä käytäviin vuoropuheluihin. Me emme siis voi hyväksyä näin pienen rahoitusvälineen leikkauksia ja meidän tulee varmistaa, ettei rahoitus toimi siten, että rahat ohjataan väärin kohteisiin. Ja lopuksi vielä näistä delegoiduista säädöksistä. Kaikkien rahoitusvälineiden osalta emme ole päässeet vielä yhteisymmärrykseen näistä välineistä ja säädöksistä. Ympäristö- ja liikennealalla ei kiistellä delegoidusta säädöksistä, mutta kun puhutaan ulkopolitiikasta, niin silloin kyse onkin paljon hankalampi. Erityisesti Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä onkin tärkeää, että parlamentti vaalii yhteispäätösmenettelyä silloin, kun rahoitusvälineitä suunnitellaan strategisia toimenpiteitä varten. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Gal, myöskin neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet. Kaikki, mitä Lohpiiri juuri totesi, eli kansanesittelijäni, niin itse asiassa on erittäin tärkeää, varsinkin kun ajatellaan sitä, että tällä hetkellä kansainvälinen tilanne on erittäin kireä. Meidän on pitänyt keskustella Egyptin ja Tunisian tilanteesta, ja tämä osoittaa, että ei ole, ei ole merkityksetöntä siihen, kuinka paljon kiinnitämme tällaisiin rahoituskysymyksiin, kun kyse on ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla se vaikuttaa paikallistasolla ja tämä on nyt ensimmäinen tärkeä syy, miksi Euroopan parlamentti haluaa demokraattista tarkastelua näiden välineiden käytön suhteen. Viime lokakuun keskustelussa me tarkastelimme sisältökysymyksiä, ja ne liittyivät siihen, kuinka tärkeää on avunantomme paikallisille ihmisoikeusjärjestöille, jotta ne pystyvät toimimaan kunnolla. Nyt katsotaan mitalin toista puolta toisessa käsittelyssä – me tarkastelemme demokraattisia oikeuksia parlamentissa, ja tästä pitää nyt keskustella toimielinten välillä. Kun puhutaan rahoitusvälineistä ja erityisesti tästä välineestä, nähtiin vuosi sitten, että tämä oli osa toimielinten välistä kiistelyä, koska Lissabonin sopimus lisäsi valvontavaltaamme Euroopan parlamentissa. Meillä on nyt delegoidut säännökset, se on esimerkki tästä. Ja me haluamme täysimittaisesti käyttää sitä ja hyödyntää näitä demokraattisia etuoikeuksia. Nythän puhutaan delegoiduista säädöksistä, ja ne ovat ensimmäinen selkeä esimerkki siitä, mikä on parlamentin rooli ja että se on todellakin vahvistunut Lissabonin sopimuksen myötä. No varmaankin sovittelussa me parlamentissa – taistelemme sen puolesta, että parlamentin valvontaoikeudet tunnustetaan täysimittaisesti. Ja muiden esittelijöiden kanssa uskon, että kun keskustelemme tästä rahoitusvälineestä, se on erittäin keskeinen kysymys. Kuten juuri kuulimme, tällä edistetään oikeusvaltioperiaatetta, suojellaan demokratiaa ja sehän on sen olemassaolon perussyy. Me haluamme auttaa naisia ja lapsia, ja että he pystyvät nauttimaan täysimittaisesti oikeuksistaan ja haluamme torjua kidutusta, epänimeistä kohtelua, kuolemantuomioita. Me haluamme auttaa ihmisoikeusaktivisteja, jotta he pystyvät jatkamaan tärkeää työtään myöskin kaikkein hankalimmissa olosuhteissa. Ja siksi on tärkeää, että meidän täytyy katsoa, ketkä saavat tukea, eli kansalaisjärjestön ja kansallisyhteiskunnan järjestöt jotka joutuvat taistelemaan erittäin hankalissa olosuhteissa eri maissa. Tämä on syy sille, miksi Euroopan parlamentilla pitää olla täysi sanavalta, kun luodaan näitä strategisia puiteohjelmia ja kun me työstämme tulevaisuuden suunnitelmia, tämän pitää edelleen pitää paikkansa. Ja meidän pitää myöskin muistaa, että me voimme ryhtyä vielä tärkeämpiin toimiin ja tehän tiedätte, että viimeksi, kun puhuttiin seitsemän vuoden rahoituspuitteista, meiltä pyydettiin lausuntoa, mutta nyt meillä on enemmän vaikutusvaltaa. Ja nyt, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, me pystymme toimimaan sopimuksen hengessä. Ja toivon, että sekä komissio että neuvosto tunnustavat, että näin pitää tapahtua seuraavassa sovittelussa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava esittelijä Scholz. Neljä Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Rouva puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen osalta tapahtuu melkoisia muutoksia. Me haluamme käyttää jopa 348 miljoonaa euroa akateemisen vaihdon, Erasmus Mundus, kulttuuri, ympäristön suojelu, sekä kahdenvälisten kauppasuhteiden simulointien osalta ja erityisesti PK-yritysten asemaa tullaan tarkastelemaan. Mitä tulee ICI Plus-järjestelmään, niin sen avulla voidaan myöskin rahoittaa kehitysmaissa sellaisia projekteja, jotka eivät kuulu yleisen määritelmän piiriin koskien kehitysapua. Tähän liittyen voidaan puhua eurooppalaisten korkeakoulujen opiskelijoiden vaihtoa akotemaiden laitosten kanssa. Kun EUn rooli on kasvamassa yhteistyössä muiden maiden kanssa, niin juuri tämän rahoitusvälineen merkitys kasvaa. Meidän täytyy nyt hyödyntää näitä uusia maantieteellisistä muutoksista tapahtuvia mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy vain määritellä se, että millä kriteereillä varoja voidaan saada käyttöön. Asetuksessa viitataan varojen myöntämisen suhteen siihen, että kumppanuusmaat nuo noudattavat perus työlainasäädäntöön liittyviä määräyksiä ja panostavat myöskin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen Yhtä tärkeää on oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen sekä ihmisarvoisen työn vaaliminen. Erityisesti toisen käsittelyn alkumetreillä tämä on tärkeää ja tästäpä syystä minun mielestäni on tärkeää varmistaa, että kun varoja myönnetään, niin silloin huomioidaan Euroopan unionin perusperiaatteita. Niistä ei voida luistaa piirun vertaakaan. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan johdonmukaisesti politiikoimme osalta, erityisesti ottaen huomioon vallitsevaa elintarvikekriisi. Jo täysistunnon yhteydessä päätimme enemmistön voimin, ettei varoja, jotka on ICI plussaan liittyen kiinnitetty projekteihin, ettei niitä voida ohjata muihin käyttöihin, muuhun käyttöön. Hyvät neuvottelut parlamentin ja neuvoston kanssa ovat toteutuneet ja olemme saaneet aikaiseksi hyviä muutoksia ja enemmistö ovat olleet näiden muutosten takana, mutta ilmeisesti tämä ei vielä riitä, sillä tällä hetkellä ei vielä tiedetä, että millä tavalla tehtävänjako toteutuu Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä koska erityisesti kansainväliseen kauppapolitiikkaan liittyen yhteispäätöksestä vastaavat tahot vielä kiistelevät omasta roolijaosta ja kukaan ei ole valmis vielä luopumaan omasta kannanotostaan tähän liittyen. Mistä on kyse? Me haluamme pitää kiinni omasta velvoitteestamme kansalaisia kohtaan. Me haluamme katsoa, että onko asetuksen täytäntöönpanon määräykset myöskin eurooppalaisen prosessin hengen mukaista. Lissabonin sopimuksesta käy ilmi, mikä on parlamentin rooli lainsäätäjänä ja me vaadimme myöskin veto-oikeutta. Ulkopoliittisten rahoitusvälineiden esittelijät sekä ryhmien että valiokuntien puheenjohtajat ovat samaa mieltä sieltä, että me tulemme taistelemaan tätä, tämän demokraattisen oikeutemme puolesta. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat, nykyinen lähestymistapa on osoittanut, ettemme vielä kaikissa kolmessa keskeisemmässä toimielimessä ole sisäistäneet tätä lähestymistapaa ja periaatetta. Komission tulisi noudattaa lainsäädäntömenettelyä eikä omaa harkintavaltaansa. Kiitoksia. Kiitoksia. Mitchell vielä ei ole saapunut paikalle, joten jatkamme eteenpäin ja puheenvuoron saa komission jäsen De Hucht. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, madam. Kiitoksia rouva puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Itse asiassa puhun tässä Anders Peoplesin puolesta, jolla on jo pitkän aikaa sitten, joka on jo pitkän aikaa sitten sitoutunut tähän keskusteluun ulkoisista rahoitusvälineistä. Ensinnäkin kiittäisin esittelijöitä edustaja Gall ja Lochbilder, Mitchell, Schulz ja Görens. Olemme poikkalti yhtä mieltä asioista paitsi delegoiduista säädöksistä kolmen toimielimen välille. Avoinna olevat kysymykset liittyvät en laajempiin ja laajemmalti toimijoiden välisiin suhteisiin ja uuteen sopimusympäristöön. Meillä on tällä hetkellä hankala poliittinen ja toiminnallinen risteyskohta menossa ja ulkoiset kumppanimme eivät oikein ymmärrä tätä, koska delegoidut säädökset nämä ovat EU-sisäinen juttu. Kauppakomissarina minä en ole vastuussa näistä asioista, mutta näillä tuetaan kaikkia EU-politiikan tavoitteita, mukaan lukien kauppaa. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä ulkopolitiikan toiminnan kannalta. Viime vuosi päättyi ilman ensimmäisen käsittelyn sopimusta. Parlamentti odottaa, että että sopimuksen artikla 290, jossa puhutaan näistä niin kutsutuista delegoiduista säädöksistä, parlamentti haluaa, että näitä sove- tätä sovelletaan strategisiin ö, suunnitelmiin ja rahoitukseen, mutta neuvosto ensimmäisessä käsittelyssä hylkäsi parlamentin tarkistukset delegoitujen säädösten osalta. On tärkeää päästä pikaisesti yhteisymmärrykseen eritoten mitä tulee banaanin liittyviin sisä, liitännäistoimiin. Muuten parlamentti ei pysty, komissio ei pysty panemaan täytäntöön tähän liittyvää budjettia. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että väline on ICT-väline on suunniteltu uusien intressien edistämiseksi meidän kannaltamme strategisissa kumppanimaissa. Tässä täytetään kuiluja, joita meillä on esimerkiksi digitaalimaailman digitaaliagendan osalta ja niin edelleen. Mitä tulee banaanin, banaanikauppaan liittyviin liitännäistoimiin, niin voin korostaa vain sitä, että nämä kysymykset liittyvät hyvin läheisesti eh, Geneven sopimukseen ja eh, VTO-riitoihin. Tässä on jo 20 vuotta näistä asioista puhuttu. Liitännäistoiminnoilla on tarkoitus tukea kymmentä AKT-maata, jotka vievät banaaneja kun sovelletaan, äh, sopeutetaan niihin liittyviä äh, suositumuskohtelusääntöjä Geneven sopimuksen mukaisesti. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että me pidämme kiinni Euroopan unionin uskottavuudesta kansainvälisenä kauppaneuvottelijana äh, kunnioittamalla sitoumuksia. Me tässä nimenomaisessa tapauksessa me olemme tämän velkaa AKT-maille, jotka vievät banaaneja joissakin maissa on paljon ongelmia, koska ne vahvasti ovat riippuvaisia yhden tai muutaman tuotteen vientituloista. Tässä on siis tiettyä kiireellisyyttä. Minä kyllä ymmärrän Euroopan parlamentin huolen. Se haluaa olla mukana monivuotisten ohjelmien suunnittelussa ja strategis- strategisissa papereissa. Komissio on esittänyt ehdotuksen parantaakseen parlamentin parlamentaarista valvontaa ja on tarjonnut kompromissiratkaisuja, mutta niin neuvosto kuin parlamenttikin eivät ole tukeneet komission ehdotuksia. Tänään me vielä toistamme viime lokakuussa teille antamaamme sitoumusta yrittää löytää käytännönläheisen poliittisen ratkaisun. Toivottavasti parlamentin neuvosto ja komissio voivat nyt kovasti tehdä työtä, jotta saataisiin toisessa käsittelyssä yhteisymmärrys aikaiseksi ja saavutettaisiin tavoitteet. Lisäviivytykset voivat johtaa talousarviollisiin poliittisiin oikeudellisiin ja jopa yhteiskunnallisiin ongelmiin. Lissabonin sopimus to, poisti komitologiajärjestelmän ja antoi Euroopan parlamentille uutta valtaa, mutta samalla tarvitaan enemmän johdonmukaisuutta ja suurempaa yhteisöllisyyttä ulkoisen politiikkamme harjoittamiseen. Kiitän teitä, hyvä puhemies. Kiitoksia, että kuuntelitte. Kiitoksia komission jäsen. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ja ensimmäisenä kansanpuolueen nimissä Ponga, puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentti ottaa tänään kantaa toista kertaa siihen, miten muutetaan yhteistyö, kehitysyhteistyövälinettä. Tarkoituksena ottaa käyttää liitännäistoimia banaanialalla – tärkeimpien AKT-maiden osalta. Liitännäistoimet selittyvät sillä, että tullinannokset ovat vähentyneet, joita myönnetään AKT-maille sen jälkeen, kun tehtiin Geneven sopimus joulukuussa 2009 Yhdysvaltojen ja latinalaisen Amerikan maiden kanssa. EU sitoutui silloin auttamaan AKT-maita 190 miljoonalla, jotta selvitään tästä uudesta kilpailutilanteesta. Ensimmäisessä käsittelyssä pyysimme, että komissio että komission ehdotusta piti muuttaa myöskin muodon puolesta, mutta neuvosto ei ole tässä seurannut suosituksiamme ja nyt menemme toiseen käsittelyyn tänään. Neuvosto kieltäytyy siitä, että delegoidut säädökset sovellettaisiin strategisen asiapaperiin ja suuntaantavaan monivuotiseen ohjelmaan, eikä näin suostunut toteuttamaan Lissabonin sopimuksen edistysaskeleita. Parlamentti on reagoinut tähän nopeasti ja se on tärkeää. Me lähetämme näin selvän poliittisen viestin AKT-maille, Euroopan parlamentti on heidän puolellaan ja tekee kaikkensa, jotta 190 miljoonaa vapautettaisiin mahdollisimman nopeasti. Mutta me lähetämme myöskin neuvostolle viestin, Euroopan parlamentti puolustaa oikeuksiaan, niin kuin on kirjattu Lissabonin sopimukseen. Neuvostolla on nyt pallo hallussaan. Euroopan unioni on sitoutunut AKT-maita auttamaan. Neuvoston täytyy siis kantaa vastuunsa. Parlamentti on sen jo tehnyt. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on nyt sininen kortti esitetty teille. Sopiiko Dartmouthilta? Olkaa hyvä. Esittäkää kysymys. Um, Onkohan puhujalle juolahtanut mieleen, että Euroopan unionin veronmaksajat ja erityisesti brittiveronmaksajat haluaisivat ehkä mielellään nämä 190 miljoonaa euroa jäädytettäväksi ja mielellään lopullisesti näin. Onko tämä juolahtanut koskaan mielenne? Teillä on puoli minuuttia vastausaikaa. Olkaa hyvä, herra Ponga. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Sanoisin vain, että meillä on kansainvälisiä sopimuksia, joiden pohjalta Euroopan unionin täytyy sitoutua näihin suhteisiin AKT-maiden kanssa. Ja näissä sopimuksissa on kohtia, joita EU pitää tukea, enkä koskaan ole katsonut, että nämä 190 miljoonaa voitaisiin jäädyttää. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavasti sosialistien ja demokraattien demokraattien ryhmästä. Tiholian yksi minuutti, olkaa hyvä. Euh, euh, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puhemies. Yksimielinen kanta, jonka parlamentti tänään esittää, osoittaa, kuinka paljon nämä toimeenpanovallat ovat tärkeitä parlamentille. Mutta kun kyse on bananjalan liitännäistoimista, tämä sopimus ei ole paras mahdollinen kumppaneidemme kantalta. Komissiolta on saatu korvauksia, mutta varoja ei vieläkään ole vapautettu, vaikka sopimu- Geneven sopimuksen mukaan näin pitäisi toimia. Eli tänään jälleen kerran totean, että me haluamme lisää tukea ja parlamentilla on oltava sananvaltaa, kun laaditaan strategiaa ja yleisiä suuntaviivoja EUn ulkoisessa avussa. Me emme halua nyt langeta komission ja neuvoston ansaan. Meillä pitää olla avoimuutta toiminnassamme. Tämä on Lissabonin sopimuksen hengen mukaista. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Lamstor ja Brandt eivät ole paikalla, joten sitten EKR-ryhmästä puheenvuoron saa Deva. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. Hienoa, että pääsin jo näin nopeasti pitämään omaa puheeni. Niin, tähän asiaan vaikuttaa teknisluonteiset kysymykset, mutta se vaikuttaa myöskin inhimillisiin seikkoihin, köyhyyteen ja neuvostolle toteaisin, että parlamentti haluaa valvoa avoimella tavalla sitä, miten toimitaan, eli miten verovaroja käytetään kansainvälisen kehitysyhteistyön yhteydessä. Jos neuvosto tätä ei huomioi eikä halua tunnustaa sitä, että parlamentinkin pitäisi päästä käsittelemään delegoituja säätöksiä ja että me voisimme valvoa toimintaa, niin mitäs järkeä tässä on laisinkaan, jos me emme voi toimia vastuullisesti veronmaksajia kohtaan, koska he ovat antaneet meille varansa, jotta me voisimme komission kautta tukea kehitysyhteistyötä. Mitä tulee banaanikysymyksiin, niin meilläkin on omat näkemyksemme, jotka pitäisi huomioida. Meillä on olemassa vapaakauppa, sopimus, ja nyt meidän täytyy kompensoida tai antaa kompensaatiomaksuja näille banaaniviejämaille, jotka ovat kärsineet viimeaikaisista kehityskuluista. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Virgia ei ole paikalla joten seuraavan puheenvuoron saa EFD-ryhmästä. Dartmouth, yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, there is a... Kiitoksia puhemies. Tässä on varsin uskottavan kuuluista perustelua näille neljälle rahoitusvälineelle, jotka parlamentti tänään, jota käsitellään tänään parlamentissa, mutta kuitenkin otetaan huomioon se, että niiden kollektiivinen tavoite on edes, edistää Euroopan komission poliittista ja ulkoasiain agendaa. No komission jäsen teki tämän erittäin selväksi perinteisellä selvyydellänsä, jolla hän puhuu ja kiitän häntä siitä. Nythän me kaikki tiedämme, kuka viulun, viulut maksaa. Paljon kärsineet veronmaksajat ja niin kuin tavallista täysin suhteettomasti brittiveronmaksajille tämä lankeaa rahoitusvälineiden kustannukset, vaikkakin kollegat kovasti ovat ponnistelleet. Edelleenkään ei tiedetä tätä komissio on jälleen vastuuttomasti toiminut muiden ihmisten rahojen suhteen ja tämän vuoksi me emme tue yhtäkään näistä ehdotuksista. Kiitoksia. Teillä on nyt silinen kortti Lightfriedeltä. Suostutteko vastaamaan tähän? Lightfried, olkaa hyvä. 30 sekuntia. Äh, niin, kollega Dafmov, teidän puheissanne viittaatte aina brittiveronmaksajiin. Niin, edustatteko täällä ainoastaan pientä iso britannian kansalaisryhmää vai oletteko ikään kuin Euroopan unionin edustajana täällä? 30 sekuntia. 30 sekuntia, olkaa hyvä. Um, sorry. Can I, can I, can I... Voinko vastata, rouva puhemies? Minä mainitsin sekä EU-veronmaksajat että brittiveronmaksajat omassa puheessani, mutta kuitenkin minut valittiin Iso-Britannian kansan toimesta, en muiden, joten ennen kaikkea edustan täällä brittiveronmaksajia, mutta minä myös säälin EU-veronmaksajia, jotka kaikissa EU-maissa, mukaan lukien omassani Itävallassa, joka on nettomaksaja, myös muiden EU-veronmaksajien rahoja hukataan näihin turhiin hankkeisiin. Kiitoksia sitten palaamme jälleen puhelistalle. Sitten Brandner Vihreistä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin puuttua muutaman kohtaan. Ensinnäkin joustavuus rahoitusvälineissä, ulkosuhteissa. Mielestäni viime viikkoina ja kuukausina olemme kaikki nähneet, että on hyvin paljon ennalta arvattavia katastrofeja ja tapahtumia. Ulkosuhteissa ei ole oikein liikumavaraa, mutta muutama vuosi on vielä jäljellä. Ja sitten on yksi väline, joka on joustava, eli vakausväline, ja usein sitä käytetään muihin tarkoituksiin kuin mihin se alun perin on luotu. Eli voimme olla samaa mieltä siitä, että joustavuutta tarvitaan enemmän ulkopolitiikan välineissä, mutta tähän täytyy liittyä vahvistettu demokraattinen valvonta. Tällä hetkellä me taistelemme tästä asiasta ja meidän täytyy myöskin osoittaa, että rahoitusvälineen tulevaisuuden osalta, mikäli tarvitaan lisää joustavuutta, me emme voi jatkaa ilman vahvempaa demokraattista valvontaa, jota nyt vaadimme. Toiseksi meidän täytyy miettiä uudelleen sitä, miten me teemme työtämme kehitysyhteistyössä. YK juuri eilen yhdisti kehitysyhteistyön ja konfliktit, ja että maat, joissa on konflikteja, tietysti niissä on vaikeinta myöskin päästä eroon köyhyydestä. EUn välineet eivät oikeastaan vielä sovellu tähän, ja meillä on myöskin EUn missioita hauraissa valtioissa, jotka tekevät samanaikaisesti työtä, mutta eivät kuitenkaan aina yhteistyötä rahoitusvälineiden kanssa. Eli meidän täytyy miettiä, mikä olisi hyvä tapa yhdistää nämä. Ja sitten vielä lopuksi, Pohjois-Afrikan tapahtumat ovat osoittaneet, kuinka tärkeää ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen ja myöskin sukupuolten välinen tasa-arvo on. Ja meidän pitäisi olla vähän rohkeampia näissä suhteissa, kun me uudistamme näitä rakenteita tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomista. Griffin, hän aikaisemmin oli täällä, nyt hän ei enää ole paikalla. Eli sitten jatkamme. Eli muut puhujat. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Brock, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Rouva puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Meidän tulisi sanoa suoraan, että kun puhumme rahoitusvälineistä, että me haluamme pitää erossa lainsäädäntö- ja täytäntöpanovallan. Parlamentin tehtäviin ei kuulu toteuttaa hallintotoimenpiteitä tai tukea näitä täytäntöönpanotoimenpiteitä. Mutta me emme voi toimia siten, että annetaan jonkun toimia oman mielensä mukaan ilman, että me voisimme valvoa toimintaa oli kyse sitten delegoidusta säädöksestä tai muusta, niin silti parlamentilla pitäisi olla mahdollisuus perua päätöksiä, jos lainsäätäjän mielestä toimenpiteet eivät ole lainsäädännön hengen mukaisia. Eli riippumatta siitä, mikä on tilanne, mitä säädöksiä käytetään, niin minun mielestäni meidän pitäisi pystyä ottamaan kantaa komission toimiin koska mehän emme halua puuttua lainsäädäntövallan muuttamiseen. Ja sitten siihen, mitä kollega Brandner totesi. Jo vuosia sitten parlamentti hyväksyi demokratian ja ihmisoikeuksien rahoitusvälineen. Tarkoituksena oli ohittaa hallituksen diktatuurit ja kansalaisjärjestöjä tukien muuttaa tilanteita. Ja me emme voi hyväksyä sitä, että komissio tai ulkosuhdehallinto ei millään muuta ole hyväksynyt ja käyttänyt tätä rahoitusvälinettä. Ja se on osittain aiheuttanut tämän kriisin Pohjois-Afrikassa. Ja tämä on se tilanne. Eli nyt me todellakin taistelemme sen puolesta, että tämän demokraattisen rahoitusvälineen tulevaisuus olisi turvattuna. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Gomez Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Continua. Mubarak alas. Näin mielenosoittajat huutavat eri aukioilla. Mielenosoittajat toimivat myös Tunisiassa. Siellä sadat tuhannet ihmiset ovat kaduilla ja taistelevat korruptiota vastaan. Ihmisoikeudet ja demokratia ovat universaaleja arvoja. Ja nämä välineet, joista puhumme, Euroopan unionin täytyy toimia ihmisoikeuksien, sukupuolten tasa-arvojen demokratian puolesta ja vastustaa diktatuureja. Tämän vuoksi välineiden täytyy olla joustavia niin, että voidaan vastata hätätilanteeseen ja että nämä täytyy paremmin nivoa yhteen eri maantieteellisten välineiden kanssa. Tässä tarvitaan myös asianmukaista parlamentaarista valvontaa. Parlamenttia ei voida unohtaa delegoitujen säädösten, säädösten menettelyssä. Kiitoksia. Sitten Migalski yksi minuutti myöskin, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Gomes ja Lohbiller on, ovat oikeassa, kun he toteavat, että Egyptin tai Tunisian tapahtumat, niitä olisi pitänyt tukea tältä parlamentista. Ja meidän olisi pitänyt kiinnittää niihin huomiotamme välineet, joista nyt keskustellaan, antamat, antavat meille tämän mahdollisuuden erityisesti demokratian ja ihmisoikeuksien rahoitusväline. Ja uskon, että tätä tulisi korostaa ja tukea, koska oikeudet ovat universaaleja, oikeus elää demokratiassa, oikeus elää maassa, joka hyväksyy ihmisoikeudet, se on jotain ihan luonnollista. Tärkeää on, että toinen väline mahdollistaa sen, että voimme antaa tukea sen liittyen siihen, että viranomaiset hyväksyvät nämä suhteet. valko ja Ukraina tarvitsevat tukeamme, tukeamme ja myöskin itäisen kumppanuuden valtiot. Ja tätä välinettä pitäisi soveltaa myöskin näissä maissa. Kiitoksia sitten Tavares yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Me keskustelemme täällä erilaisista rahoitusvälinepaketeista, niin kuin Görensin mietintö esimerkiksi Bananin liitännäistoimista tai Schulzin ja muiden välineistä. Ja näiden tarkoituksena on saada aikaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan miljoonien ihmisten elämää, mutta neuvosto ei halua tässä käyttää yhteispäätösmenettelyä, jota nämä välineet vaativat. Ja näin ollen tästä tulee vääränlainen yhteispäätösmenettely. Tätä ei voida millään tavalla sopimusten artikloilla perustella. Tämä on aivan omalaatuinen lukutapa neuvoston taholta 290 artiklasta. Tällä vaarannetaan ihmishenkiä me haluamme, että tässä voidaan todella toimia. Jos neuvosto jatkaa tällä tavalla, niin tässä konkreettisesti on ihmishenkiä vaarassa. Tämän täytyy loppua ja delegoitujen, delegoitujen säädösten täytyy pystyä normaalilla tavalla kehittymään. Kiitoksia. Sitten Stojanov yksi minuutti. Kiitoksia haluaisin tukea parlamentin ehdotuksia. Parlamentin on pidettävä kiinni etuoikeuksistaan, joita se on saanut Lisabonin sopimuksen myötä. Mutta meidän pitää myöskin laajentaa valvontaamme, ei pelkästään delegoidujen säädösten suhteen, joista nyt keskustellaan, vaan meillä pitää olla valvontaa myöskin jälkikäteen, koska on miljardeja euroja, joita käytetään hankkeisiin, jotka usein sitten menevät suoraan diktaattorien taskuihin. Ja sitten omissa maissamme on miljoonia köyhiä, jotka ovat oman onnensa nojassa. Voidaan todeta, että me käytämme EUn varoja mahdollistamaan sitä, että diktaattorit pystyvät elämään luksuksen keskellä. Ja meillä pitää nyt vähän siivota omaa pihamme ja tiukasti valvoa näiden varojen käyttöä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Matera, puolitoista minuuttia. Kollegi, siamo ancora una volta Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisat kollegat. Uudemman kerran meidän täytyy saada oma äänemme kuuluviin Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella kun katsotaan ihmisoikeuksien universaalissa julistuksessa vuodelta 1948, niin kuin perusoikeuskirjassakin todetaan, niin meidän sosiaali- ja ulkopolitiikan tulisi nojautua näihin. Vuoden 2006 asetuksessa todetaan, että demokratian ja ihmisoikeuksien vaalimiseksi voidaan käyttää rahoitusvälineitä ja sen pitäisi perustua joustavan ja konkreettisen järjestelmän käyttöön, joka voi sopeutua vaadittavaan ja käsiteltävään tilanteeseen. Ulkoisen yhteistyön kautta tilanteeseen voidaan vaikuttaa. Eli jos haluamme toimia tehokkaasti, niin meidän tulisi käyttää tätä rahoitusvälinettä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi toimia vastuullisesti demokraattisesti valitun parlamentin suuntaan. Ja tästäpä syystä meidän tulisi toimia delegoitujen säädösten valvonnan osalta demokraattisella tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Migalski on esittänyt teille sinisen kortin. Hyväksyttekö tämän? Teillä on puoli minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Haluaisin esittää kysymyksen Rova Materalle. Voisitteko kertoa, haluaisiko EPP antaa erityistukea demokratialle ja ihmisoikeuksille Euroopan unionin itäpuolella, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja niin edelleen itäisen kumppanuuden puitteissa? Assolutamente sì, il mio gruppo politico, No aivan varmasti ryhmäni EPP tekee joka päivä työtä sen puolesta, että kaikkialla maailmassa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Minä uskon, että kollegoiden kommentit, jotka ovat toimineet täällä pidempään kuin minä, ovat osoittaneet, minkälaista politiikkaa tämä parlamentti ajaa. Ja korostaisin uudemman kerran, että minä olen EPPn jäsen ja me olemme vakuuttuneita eurooppalaisia ja me olemme vakuuttuneita myöskin Euroopan parlamentin toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista maailman näyttämöillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Howard yksi minuutti. Kiitoksia. Haluaisin tukea sitä, mitä muut ovat puhuneet parlamentin valvonnasta näiden välineiden osalta ja demokratia- ja ihmisoikeusvälin osalta erityisesti. Haluan kiittää komissiosta hyvästä yhteistyöstä. Meidän täytyy tukea ihmisoikeusaktivisteja ja meidän täytyy varmistaa, että tämä yhteistyö jatkuu myöskin tulevaisuudessa. No, kritisismi voi olla se, että meillä on laadukkaita hankkeita, mutta niitä ei kuitenkaan riittävästi ole liitetty toisiin hankkeisiin. Sitten ulkosuhdehallinto antaa meille mahdollisuuden korjata tämän tilanteen. Meidän täytyy varmistaa, että näin toimitaan. Ja jotkut ongelmat, joita on valmisteltu, tähän pitää nyt puuttua, jotta voimme ylläpitää näiden hankkeiden laatua myöskin tulevaisuudessa. Se, mitä tapahtuu nyt Egyptissä ja muualla arabimaailmassa, me tiedämme, että yhä enemmän vaaditaan rahoitusta demokratian edistämiselle ja vaalitarkkailulle. Me haluamme jonkun tietyn prosenttimäärän asetukseen. Me ehkä tarvitsemme lisää varoja ja kun tulee uusiin rahoitusnäkymiin, me emme saa palata uuteen vanhaan järjestelmään ja yrittää päästä eroon tästä välineestä, koska nyt se tarvitaan enemmän kuin koskaan. Question. Kiitoksia. Deva haluaisi esittää teille sinisen kohta kysymyksen. Hyöstytty, otatteko teillä on 30 sekuntia aikaa, olkaa hyvä. Mikrofon. Uh, uh, Haluaisin esittää teille kysymyksen. Minä kovasti kunnioitan herra Howettin tietoa ja osaamista ihmisoikeuksien osalta ja hänen mennyttä työtänsä. Kysymykseni on, meidän olettamuksemme tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, nehän perustuvat vahvasti kristilliseen perintöön. Miten me otamme nämä arvot ja odotamme, että muut kulttuurit ja uskomukset tai uskonnot täysin ymmärtävät sen, mitä me sanomme? Ilman, että tässä nyt uusia siirtomaajatuksia ja siirtomaavaltaa halutaan luoda? Voitte vastata, olkaa hyvä. Puoli minuuttia vastata tähän. Tämä on aika kova haaste, mutta parlamentin kyllä pitäisi tietää, että ajattelun ja uskonnon vapaus on perusoikeus kaikille kansoille, kaikille uskonnoille, kaikille maille ja kaikille kansoille. Kiitoksia. Sitten Möltser, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Kehitysyhteistyö maksaa aina. Valitettavasti joskus siitä on haittaa ja rahat menevät hukkaan, koska ihmisoikeuksia ei vaalita kyseisissä kohdemaissa ja myöskin toimien koordinaatio on puutteellista. Se, että voiko tämä nykyinen demokratian ihmisoikeuksien rahoitusväline muuttaa tilannetta, niin on epäselvää, erityisesti jos emme toimi johdonmukaisesti. Jos annamme pienviljelijöille rahaa yhtäältä, mutta toisaalta tukiaisillaan maksamalla ajamme heidät konkurssin partaalle, niin sehän tarkoittaa vain rahan hukkaamista. Me tuemme EU-ssa ja kehitysmaissa epäsuorasti suuria tuottajia. Mehän tiedämme, että Peking on varmistanut itselleen suuria raaka-ainemarkkinoita ja sehän on klassisen kehitysyhteistyöperiaatteidemme vastaista toimintaa, joten meidän tulisi löytää siihen vaihtoehtoinen ratkaisumalli. Meidän tulisi ehkä panostaa enemmänkin pakolaispolitiikkaan, esimerkiksi tukemalla palautustoimenpiteitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sten Berman, yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Me vaadimme demokraattista valvontaa silloin, kun politiikkaa toteutetaan. Näin kaikkialla maailmassa vaaditaan. Meidän tulisi Euroopassa toimia esimerkillisesti ja minun mielestäni Lissabonin sopimus vaikuttaa tähän esimerkillisellä tavalla. Suuri enemmistö täällä on valmis tukemaan tätä toimintaa. Me haluamme parlamentaarista valvontaa sopimuksen hengen mukaisesti. Me haluamme saada mahdollisuuksia vaikuttaa toteutettavaan politiikkaan. Kyse on siitä, että me vaikutamme strategiseen toimintaan ja strategian sisältöön. Meidän pitäisi pystyä tukemaan tätä ihmisoikeuksien ja kehitysyhteistyön kehitystä kaikin mahdollisin keinoin. On tietenkin selvää, että kaikki haluavat demokraattista valvontaa. Se on kaikkien kansalaisten oikeus sekä Kairossa, Tunisiassa että Brysselissä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Griffin yksi minuutti. Thank you. A young woman in... Kiitoksia. Omassa vaalipiirissäni yksi nainen tänä aamuna, kuten joka aamu, juuri palannut kotiin ja hän on vienyt kaksi nuorta lasta kotiin. Hän yleensä ajaa heidät koulun, mutta hänellä ei enää ole varaa bensaan, ja hän jo kaksi kertaa menee sitten Manchesterin halvimpaan supermarkettiin. Ja tänä aamuna Jenny on nälkäinen, koska hänen aamiaisensa hänen täytyy valita, syökö hän aamiaista vai syövätkö hänen lapsensa aamiaista. Ja nyt sitten EU-ssa MEPit keskustelevat siitä, näistä rahoitusvälineistä, joissa tuhlataan 1,1 miljardia euroa veromaksajien varoja ja edistetään demokratiaa ja ihmisoikeuksia lähinnä kolmannessa maailmassa. Ja Tämä edelleen heikentää sitä, miten kansallisvaltiossa voidaan toimintaa, ja komissio tuskaa Brit- haaskaa britti veromaksajien raja. Tuhannet Jenit eivät pysty edes ruokkimaan lapsia, mutta komissio vain huolehtii amerikkalaisten lasten tilanteesta. Kiitoksia. Sitten Kutas yksi minuutti. vorbit de Kiitoksia puhemies. kun puhutaan yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, me emme tästä tänään puhuisi, jos jotkut perustaja-isät eivät olisi Rooman sopimuksessa pyytäneet tälle pohjaa. Ihmisoikeuksista on tullut politiikkaa, joka perustuu köyhyyden torjumiseen, ihmisoikeuksien edistämiseen, perusoikeuksien edistämiseen, työpaikkojen luomiseen ja niin edelleen. Kehitysmaat ovat äh, yhä Euroopan unionin strategisia kumppaneita. Yhteistyö kehitysmaiden kanssa on aivan ehdottoman tärkeää, jotta voidaan helpottaa myös äh, yhteistyötä taloudellisella sektorilla. On tärkeää äh, viedä eteenpäin investointeja ja luoda yhteistyötä niin julkisten kuin kansalaisjärjestöjenkin kanssa. Kiitoksia, Laisfried, yksi minuutti. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Diktaattorit joutuvat häipymään ihan lähialueillamme. Se on hyvä asia. Ja jos korkeat edustajat Euroopan unionin tasolla eivät voi toimia siten, että he tukisivat demokratiaa vaativia kansalaisia, niin ehkäpä riittäisi edes se, että me siirtyisimme pelkistä puheista tekoihin. Minun mielestäni on erittäin tärkeää korostaa arvoja, eli demokratia, oikeusvaltion periaate, ne ovat keskeisiä periaatteita. Silloin kun unioni tukee, niin sen pitäisi tuen lisäksi välittää myöskin arvoja tämän tuen tai tuen taustatueksi. Minun mielestäni on tärkeää, että parlamentti voi tällaista toimintaa valvoa. Me emme voi hyväksyä sitä, että vain virkamiehet ajavat tätä koneistoa, vaan parlamentin pitäisi pystyä toimimaan demokraattisella tavalla, eli että se voi tehdä loppu, loppujen lopuksi näitä keskeisiä päätöksiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Basescu. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Parlamentin on pystyttävä samalla tavalla kuin neuvoston valvovaan, miten hyväksytään strategisia päätöksiä sen suhteen, miten varoja käytetään näissä kehitysyhteistyövälineissä. Samalla EU on toimittava joustavasti ja on vauhditettava mekanismien käyttöä, joiden avulla voimme kehittää kauppasuhteita kumppanimaiden kanssa. Mielestäni EUlla pitää olla käytännönläheinen lähestymistapa näihin kumppanimaihin ja katson myöskin, että meidän pitää käyttää rahoitusvälineitä esimerkiksi Irakissa, Turkmenistanissa, tämänkaltaisissa maissa. Sieltä voimme saada energiaa strategisilla hankkeilla esimerkiksi Nabukon kautta. Ja sitten haluaisin vielä puhua Romaniasta ja Turkmenistanista. Siellä on energiakumppanuutta kun ajatellaan öljyn ja maakaasun kuljetusta. Ja siellä on myöskin teknologian ja asiantuntemuksen vaihtoa, ja Romania on myöskin ollut mukana vakautusohjelmissa Irakissa. Kiitos. Eh, Kiitoksia, rouva puhemies Rahoitusvälineiden varat on tarkoitettu kolmansien maiden kehityksen tukemiseksi ja rahat ohjataan tiettyjä kanavia pitkin. Ne menevät kuitenkin yrityksille ja minä uskon, että rahoitusvälineiden pitäisi suurimmalta osin tukea kehityssuunnitelmia juuri kehitysmaissa. Täällä on jo sanottu, että usein rahoitamme diktatuureja ja hallintoja, jotka toimivat kyllä demokratian periaatteiden vastaisesti. Silloin kun puhumme kehitysyhteistyöstä ja sen piirissä annettavasta tuesta juuri köyhimmissä maissa – niin meidän tulisi antaa heille myöskin mahdollisuuden kehittyä. Kiitoksia. Sitten komissio ja komission puolesta puheenvuoron käyttää De Gucht. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. And... Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Olen huolella kuunnellut näitä useita eri puheenvuoroja Komissio toivoo, että löydämme ratkaisun näiden tärkeiden rahoitusvälineiden osalta. Mutta meidän täytyy pystyä panemaan täysin ulkosuhdeiden rahoitusvälineet täytäntöön. Asianmukainen ulkoisten toimien täytäntöönpano, sen ei pitäisi jäädä panttivangiksi toimielinten välisessä keskustelussa. On vaikea pitää kiinni uskottavuudesta ulkomaailman suuntaan ja tämä saattaa viedä meitä uskottavuutta kansainvälisenä toimijana ja neuvottelijana. Komissio etsii jatkuvasti ratkaisua, jonka kaikki toimielimet voisivat hyväksyä. Nykyvälineet jotka ovat voimassa vuoteen 2014 saakka, eli vielä kaksi vuotta, monivuotisia strategisia asiakirjoja. Ne ovat tärkeitä, jotta voidaan talousarviota panna täytäntöön. Nämä toimet ovat komitologiajärjestelmän alaisia. Strategia-asiakirjat ovat teknisiä asiakirjoja luonteensa mukaisesti. Ne eivät ole sitovia lainsäädäntö, lainsäädäntöä. Nykyvälineillä on vielä kaksi vuotta aikaa ja tässä on vain enää muutamia strategisia asiakirjoja, jotka pitää panna täytäntöön. Komissio on sitä mieltä, että jos tätä järjestelmää nyt muututaan, niin tämä vaatisi merkittäviä muutoksia välineisiin ja tässä menisi liian pitkään ja tämä häiritsisi merkittävästi EUn ulkoista yhteistyötä. Komissio on ottanut parlamentin jo mukaan strategiapapereiden demokraattiseen valvontaan ja komissio on valmis vahvistamaan tätä merkittävillä valvontaoikeuksilla parlamentille. Uusien välineiden osalta on liian aikaista sanoa, miltä ne näyttäisivät, koska niistä edelleen kuullaan laajalti eri osapuolia komission ehdotusten osalta. 290 artiklassa esitettyjä kriteerejä täysin kunnioitetaan Uusien välineiden osalta vaihtoehto delegoidulle säädöksille on avoinna vielä, mutta komissio ei ole tästä vielä keskustellut. Kiitoksia. Sitten vielä esittelijät. Ensimmäisenä jälleen Görens, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia, jotka ovat puhuneet yleisesti näistä rahoitusvälineistä, erityisesti niistä, jotka liittyvät liittyvät omaan mietintööni. Brock mielestäni puhui ihan oikein, kun hän sanoi, mitä me haluamme. Me emme halua estää asioita, mutta emme myöskään halua antaa mitään tyhjää shekkiä komissiolle, jotta se toteuttaisi sopimuksia, joista parlamentissa on äänestetty ilman mitään parlamentaarista valvontaa. Eli kaikki tai ei mitään, no siinä välillä on pakko olla jonkinlainen ratkaisu jota voidaan valvoa strategisissa kysymyksissä. Ja tämä on juuri se, mitä haluamme. Sitten ne, jotka olivat vähän kriittisempiä ja ne, jotka olivat skeptisiä kehitysapupolitiikan suhteen ja jotka viittavat aina veronmaksajiin ja kieltäytyvät kaikesta kehitysyhteistyöstä tällä verukkeella – Mielestäni veromaksajat rahoittavat budjettia, jos otetaan huomioon solidaarisuus, köyhempiä suhteen. Ja näillä varoilla maissamme voidaan myöskin hoitaa köyhempien asioita. Toinen vaihtoehto olisi se, että jätämme huomiotta perusoikeudet ihmisten osalta, joilla ei ole varoja käytössään. Muistuttaisin jäsenille, että voitte katsoa YK ohjelmaa liittyen kehitysyhteistyöhön ja huomata, että ne, jotka tekevät eniten kehitysyhteistyön ja solidaarisuuden osalta ulkosuhteissa, ovat myöskin ne, jotka käyttävät eniten varoja sisäisesti solidaarisiin kysymyksiin omissa maissaan. Eli nämä sisäinen ja ulkoinen solidaarisuus eivät sulje toisiaan pois. Ja ne, jotka haluavat uskotella muille, että kaikki varat, joita käytetään solidaarisuuteen ulkosuhteissa, heikentäisi omaa Eurooppaamme. Heidän kannattaa tutustua YK-tilastoihin kehitysyhteistyön suhteen. Kiitoksia. Sitten Lohbiller kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin kyllähän käyty keskustelu on selkeästi osoittanut, miksi me niitä vaadimme. Me emme halua mikrotason hallintoa, vaan me haluamme toimia vastuullisesti ja toimia myöskin valistuneesti tämän välineen avulla. Ja se tarkoittaa sitä, että tarvittaessa voisimme korjata myöskin toimintaa, mikäli tarvetta. Ja kun puhumme tästä ulkoisesta ulottuvuudesta, eli keskusteluista kansalaisjärjestö tai ihmisoikeusedustajien kanssa, mikäli emme pääse yhteisymmärrykseen, mikä ei tietenkään ole toivettavaa, niin sehän saattaa johtaa siihen, että erinäisiä välineitä ei voida toteuttaa. Miten voi silloin saada kansantuen taakseni? Eli meidän pitää välttää, että meidän toivomuksiamme ei tulkita oikein. Ja sitten kritiikki siihen liittyen, että ihmisoikeus- ja demokratiatoimiin myönnettäisiin liikaa varoja. Minun mielestäni tilanne on päinvastainen. Kun katsomme tätä rahoitusvälinettä, niin jo nyt on havaittavissa, vaikka tämä on ollut vasta vuodesta 2004 käytössä, niin suhteellisin vähillä varoilla voidaan saada hyvinkin paljon aikaiseksi. Me emme voi sanoa, että tämä ei toimi, vaan meidän täytyy todellakin katsoa, miten projektit ruohonjuuritasolla ovat toimineet. Y- vain muutamissa yksittäisissä tapauksissa projektit karjuutuivat. Euroopan perusarvoihinhan kuuluu se, että ihmiset voivat elää vapaasti ja ilman tuskaa, niin meidän täytyy todellakin ajaa ihmisoikeuksia. Ja minä uskon, että tämä rahoitusväline täydentää erinomaisella tavalla kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Eli raha ei ole liian vähän käytettävissä. Kyllä me tarvitsemme paljon enemmän varoja tämän toiminnan toteuttamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia, Sten Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitokset kollegoille ja komissiolle puheenvuoroista ja näkemysten esittämisestä keskustelun kuluessa. Haluaisin todella kiittää kollegoja ystävällisestä tuen sanoista. Kuulin sen, mitä herra Brock totesi. Haluaisin vetää ö, rajan lainsäädännöllisen ja täytäntöönpanevan välille. Niitä ei pidä sekoittaa toisensa. Kaikki esittelijät ja parlamentin jäsenet ovat sanoneet, että parlamentille täytyy antaa mahdollisuus antaa oma näkemyksensä suunnitteluvaiheessa strategioihin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällöin täytäntöönpanoa voi jouhevasti ja asianmukaisesti toimia. Täytyy varmistaa, että varat käytetään todella sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Jos puhutaan siitä, millä tavalla näitä varoja käytetään, ja kun olen kuunnellut näitä näkemyksiä täällä, niin lisäisin, että varmastikaan yksikään veronmaksaja ei kyseenalaistaisi sitä, merkitystä, sitä tärkeyttä, joka on tällä rahoitusvälineellä, jolla suojellaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Me toivomme, että tästä tulisi tehokkaampi väline. Ja tämä on nimenomaan sellainen väline, jota joka ikinen veronjaksajamme tukisi. Aivan niin kuin komission jäsenkin toi esille, meille parlamentissa on annettu uusia oikeuksia Lissabonin sopimuksen myötä. Ja olisi oikein mukava, jos neuvosto ja komissiokin esittäisivät tässä avoimuutta ja saattaisiin vihdoinkin pitkän kaivattu kompromissi. Tämä olisi näiden välineiden toiminnan tehokkuuden etujen mukaista ja kaikki kolme toimintaa tarvitsevat tätä. Kiitoksia. Mitchell, ja hän voi nyt pitää sekä alku- että loppupuheenvuoron samaan aikaan. Olkaa hyvä. No, Kiitoksia puhemies niin en nyt ehtinyt ihan keskustelun alkuvaiheeseen. Pyydän anteeksi, jäin jumin ruuhkaan. Yksi brittikollega kritisoi nyt tilannetta liittyen demokratian ihmisoikeuksien merkitykseen. Jos demokratia ja ihmisoikeudet toimisivat jäsenvaltioissamme, niin sitten meillä ei olisi lapsia, jotka menevät nälkäisinä kouluun. Ja se on tietysti realiteettia, mutta Britanniassa ja muissa jäsenvaltioissa se on näiden jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa, että näin ei käy. Mutta mistä tässä on kyse? Ei pelkästään demokratiasta, vaan ihmisoikeuksista. 22 000 lasta kuolee päivittäin, joka päivä. 22 000. Hyvä uutinen on sen, että aikaisemmin se lukema oli 34 000. Nyt se on vähentynyt 22 000, koska on demokratiaa ja ihmisoikeuksien rahoitusväline, jonka me olemme hyväksyneet. Eli näitä ei nyt pidä verrata lapsiin, jotka menevät nälkäisenä kouluun, joka myöskin on ikävä tilanne, mutta hallitusten pitäisi nyt ryhdistäytyä ja hoitaa näiden lasten tilanne. Tämä liittyy delegoituihin säätöksiin ja täytäntöönpanoon. Eli onko kyse delegoiduista säädöksistä vai täytäntöönpanosta? Meidän pitäisi pitää kiinni parlamentin ensimmäisestä käsittelystä ja näistä toteamuksista. Eli Meillä on nyt tarkistuksia ja neuvosto ei niitä ole hyväksynyt. Tämä on periaatekysymys ja tämä on tärkeää myöskin toimijoiden väliselle suhteelle tulevaisuudessa ulkosuhdekysymyksissä. Parlamentin tarkistukset eivät liity välineiden sisältöön, vaan siihen, mikä on parlamentin rooli, kun niitä käytännössä pannaan täytäntöön. Tavoitteena on suojella Euroopan parlamentin demokraattisia oikeuksia, niin kuin ne on kirjattu Lissabonin sopimukseen. Lainsäätäjänä meidän pitää pystyä valvomaan neuvoston rinnalla sitä, miten strategisia päätöksiä pannaan täytäntöön liittyen kehitysyhteistyön varojen käyttöön, kuinka paljon, missä ja millä tavalla. Ja teknisesti tarkistuksilla varmistetaan, että jotkin päätökset, joita komissio on tehnyt, tunnustetaan delegoiduksi säädökseksi, kuten sopimuksessa sopimuksen artikassa 290 todetaan. Näin parlamentille neuvostolla on mahdollisuus vastustaa päätöksiä, jotka eivät noudata lain sanaa, ja tämä veto-oikeus varmistaisi, että parlamentin ehdotukset otetaan huomioon, kun komissio ohjelmoi EUn apua. Nyt ei puhuta mikrohallinnosta, kuten kollega totesi, tai yksittäisistä hankkeista ja ohjelmista. Tarkistuksella varmistetaan, että lainsäätäjät valovat strategisia päätöksiä, kun varoja myönnetään eri painopistealueille. Kaikki tarkistukset oli otettu mukaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaan, joka hyväksyttiin selvällä enemmistöllä täysistunnossa viime lokakuussa, mutta neuvosto on tyrmännyt kaikki parlamentin vaatimukset liittyen valvontaan ja ei ole ehdottanut mitään parlamenttia tyydyttävää vaihtoehtoa. On ikävä, että näiden kuukausien lähes vuoden kuluttuna, kun ensin keskusteltiin asiasta valiokunnassa, toimielinten väliset neuvottelut eivät ole edistyneet. Ja voin vakuuttaa parlamentilla, että todellakin olemme yrittäneet kovasti neuvotella komission ja neuvoston kanssa, jotta voitaisiin helpottaa tilanteen edistymistä. Nämä aloitettiin helmikuussa 2010. Meillä oli monia teknisiä kokouksia ja keskusteluita monista kysymyksistä, jotka liittyvät delegoituihin säätöksiin, mutta näissä asioissa ei ole tapahtunut mitään lähestymistä. Vasta viime vuoden lopussa komission neuvottelijat tekivät kompromissiehdotuksen, parlamentti välittömästi reagoi ja teki vastaehdotuksen, mutta se ei näkynyt neuvoston kannassa. Ilmeisesti sitä ei muodollisesti toimitettu jäsenvaltioihin, ja vaikka neuvosto on nyt tiukkaisella linjalla, ja se on ikävä, koska heidän ei pitäisi toimia, parlamentti vaatii tätä oikeutta meidän perustelumme ovat oikeudellisesti perusteltuja. Moni vuotisohjelmat, joista on päätetty, täyttävät kriteerit, jotka liittyvät delegoitujen säädösten täytäntöpanomenettelyyn. Meillä kriteerit, jotka on mainittu artikassa 290, ovat pakollisia, ja mikäli ne täyttyvät, neuvosto ja parlamentti saavat veto-oikeuden. Tämä ei ole mitään poliittista lehmänkauppaa tai erityisjärjestelyjä, koska se olisi sopimuksen vastaista. Tämä on oikeudellinen velvollisuus. Poliittisesti meillä on puheenjohtajakokouksen tuki, joka kahteen kertaan on päättänyt aikaisemmin tässä kuussa viimeksi, että kaikki neuvottelut liittyvät siihen, että pitää soveltaa delegoituja säädöksiä päätöksissä, jotka liittyvät prioriteetteihin ja tuloksiin ja varojen myöntämiseen meillä on myöskin valiokunnissa se kanta, että esittelijät, jotka vastaavat näistä kysymyksistä ja ihmisoikeus- ja demokratiavälineistä, heillä on hyvin samanlainen lähestymistapa kuin minulla. Kaikki tarkistukset, jotka liittyvät delegoiduihin säädöksiin ensimmäisestä käsittelystä, pitäisi ottaa uudelleen käsittelyyn. Meidän kantamme on hyvin selkeä ja noudattaa täysin puheenjohtaja kokouksen mandaattia. Me emme halua, että meidät jätetään huomiotta. Uskon, että että uuden menettelyn käyttöönotto ja myöskin kun ajatellaan rahoitusavun edunsaajia, parlamentti voisi olla tehokkaampi valvojana ja valvoa, että varoja käytetään niihin tavoitteisiin, joista on puhuttu perussopimuksessa. Se, että supistetaan tai poistetaan köyhyys. 22 000 lasta kuolee turhaan joka päivä ja me haluamme, että meillä on sananvaltaa siinä asiassa, miten tätä asiaa käsitellään. Kiitoksia, että saitte nyt vähän ylimääräistä puheaikaa. Mutta nyt teille on esitetty sininen kortti Devalta. Hyväksyttekö tämän? Olkaa hyvä Devan, 30 sekuntia. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä haluaisin vain esittää kysymyksen arvon kollegalle ja ystävälleni herra Mitchellille kysymyksen. Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että vuonna 2005 Euroopan parlamentti luopui 14 yhteispäätösmenettelyn alasta tällä, tämän rahoitusvälineen osalta. Ja nyt me haluamme hieman saada takaisin yhteispäätösvaltaa me emme pelkästään menettäneet mahdollisuuksiamme tarkkailla sitä, mitä tässä tapahtuu. Tässä menetettiin avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Halusin tämän kysymyksen esittää herra Mitchellille. Kiitoksia puoli minuuttia vastausaikaa. Olkaa hyvä. Niin olen tämän kanssa samaa mieltä siitä, että me luovuimme tietyistä oikeuksistamme. Itse olin esittelinä kehitysyhteistyövälineen osalta ja kesti kaksi ja puoli vuotta saada sopu tästä välineestä, koska me emme suostuneet luopumaan tietyistä parlamentin ydinoikeuksista, mutta sitten teimme lopuksi kompromissin. Mutta viime kädessä oli toimielinten välinen sovimus parlamenttikomission ja neuvoston välillä, jossa todettiin, että me, esimerkiksi kehitysyhteistyövaliokunta, saisi valvontaoikeuksia ja meillä oli työryhmä, jotka no, toteuttavat tätä sopimusta. Eli tämä on sopimuksen henki ja mielestäni tätä tulisi jatkaa. Nun, eh, Kiitoksia sitten viimeinen puhuja Scholz, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Rouva puhemies, niin kollega de Rycht, pitää paikkansa. Ulkopuolella ei ymmärretä, miksi me kiistelemme, miksi neuvoston kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen. Neuvosto ei ole edes paikalla, se on valitettava, sillä tästä ei hyvää seuraa toista käsittelyä silmällä pitäen. Joten meidän tulee miettiä sitä, että miksi sopimuksessakin mainittu periaate, sitä ei noudateta, miksi sitä ei tunnusteta. Kuten kollega Brock seikkaperäisesti totesi, onko kyse vain ja ainoastaan siitä, että meillä ei ole mahdollisuutta puuttua tilanteeseen. Yksi esimerkki. Komission monivuotisessa suunnitelmassa ICI-instrumenttiin liittyen ei käytetä tätä uutta välinettä, vaan viitataan tähän Global Europe-strategiaan uudemman kerran. Ja siinä käytetään vanhentunutta järjestelmää, eli tavoitteena on eurooppalaisten taloudellisten ja voittotavoitteiden saavuttaminen ja sitä kautta yritetään EU-yritysten tilannetta parantaa markkinoiden läpäisyvyyttä parantamalla. Minä en usko, että tätä varten tämä rahoitusväline olisi suunniteltu laisinkaan. Minun mielestäni tämän uuden välineen pitäisi olla todellakin uusi, toimiva, joustavampi väline. Ja yksi toinenkin esimerkki, mitä tulee Aasian maihin, niin ne eivät ole vain ja ainoastaan juniorikumppaneita, niin kuin komissio sanoi, vaan silloin kun teemme Aasian maiden kanssa yhteistyötä, niin meidän ei pitäisi puhua vain ja ainoastaan kaasureserveistä ja varannoista. Kuten Maghreb-maiden kanssa keskusteltaessa on käynyt ilmi, niin meidän pitäisi katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, eikä vain lyhytkatseisesti toimia. Minä toivon, että rahoitusvälineistä on kolmansille maille hyötyä, jotta niissä voidaan kaikkien kansalaisten edun nimissä saada uudistuksia ja kehitystä aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Yhteiskeskustelu päättyy ja tästä äänestetään puoli 12 tänään.